Kuten tiedätte, keskiviikkona iltapäivällä sen jälkeen, kun Bulgarian ohjelmaan eselty päämesteri Borisovin ja er-, johdosta, niin meillä on sitten tämän jälkeen tärkeä tapahtuma. Meillä on muiden pääministerien kanssa tapaamista tämän jälkeen, joissa katsotaan sitten unionin tulevaisuutta jotta voidaan spontaania mielipiteiden vaihtoa käydä tässä ja laaja, laajassa mielessä, niin meillä on tällainen todellinen menettelytapa ilman puhujalistaa, eli voitte pyytää puheenvuoroa ja todellakin saada sitten myöskin tämän. Totta kai kaikki eivät voi puhua sitten, mutta pyrin olemaan tässä hyvin reilu ja ottaen huomioon myöskin eri puolueen kannat täällä